Cosa si è sposato? Sicuro. Onorevole Attings. Uh, Kollega Attings. Mr. President, I don't wish to delay the House. Puhemies, en halua viivyttää parlamenttia pitkään, mutta meillä on 43 sivua äänestyksiä, jotka on tehtävä nyt. Kuinka pitkään jatkamme tätä naurettavaa tilannetta, että tämä parlamentti ei saa äänestyskäytäntöään kuntoon. Meille kerrottiin, että aloitetaan kello 12, no nyt sitten kello on kymmentä vaille yksi ja kestää vielä kauan ennen kuin päästään loppuun. Pyydän, että pyydätte puhemiestä ja puhemiehistöä tekemään ministeriöille ja komission jäsenille ja muille että heidän on sovitettava omat aikataulunsa meidän aikatauluihimme eikä päinvastoin, jotta voidaan saada kunnolliset aikataulut. Care colleghe, cari colleghi. Rakkaat kollegat, minä haluaisin tuoda tähän tarkennuksen tähän äänestysaikaan. Se oli suunniteltu 12.30 aloitettavaksi, eli meillä on vain 20 minuuttia nyt aikataulu jäljessä, eikä melkein tunti, kuten te itse sanoitte. Herra Filenzo on nyt naimisiin, minä onnittelen häntä. Ja me myöskin haluamme kaikki parlamentin nimissä hän onnitella. Kuten äsken sanoin, meillä on hyvin pitkä äänestyssessio nyt tässä edessämme. Meillä on satoja tarkistuksia ja tämä varmaankin kestänee lähes kaksi tuntia. Minä yritän viedä tämän session läpi nopeasti, mutta kuitenkin niin, että äänestys säilyy selkeänä ja toimikaamme siten, että äänestykset sujuvat mahdollisimman hyvin. Sitten Ekin mietintö. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty murska enemmistöllä rouva Ek, onneksi olkoon. Sitten tuolla Seskoni ja seuraavana Tosenovskin mietintö. E, puheenvuoro. Ei, hänellä on oikeus puhua, mutta ei ole pakko. Jos te luovutte siitä, okei, nyt äänestetään. Nimenhuuto äänestys. Äänestys on alkanut. Avete votato tutti. La votazione. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämäkin suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelen esittelijä. Seuraavana meillä äänestetään Glanten rap- mietinnöstä. Nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelen herra Glanttea. Sitten Reul, Roil. Äänestämme Roilin mietinnöstä. Kädet ylös. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Onnittelen jäsen Raulia. Sitten Zviefkan mietintö. Haluaako istelija puhua? Hänellä on siihen oikeus. Hän luopuu siitä. Teillä on oikeus puhua esittelijä. Olkaa hyvä. Przepraszam koleżanki i koledzy, ale sprawa jest istotna. Puhemies, anteeksi, mutta on kyse tärkeästä asiasta. Ensimmäistä kertaa EUn historiassa meillä on sellainen menettelytapa, joka on yhteistä, vahvistettua yhteistyötä ja haluaisin puhua tarkistuksesta, joka, jota pitäisi päivittää, koska silloin kun suositusta tehtiin oikeusasioiden valiokunnassa, syntyi muutos. On, tässä on nyt Malta ja toinen maa mukana, joten jäsenmaara muuttui 12 14 ja haluaisin vedota neuvostoon ja komissioon, jotka osallistuvat tähän vahvistettuun yhteistyöhön, jotta he tekisivät jäsenmaissa tästä instrumentista tunnetun 128 artiklan mukaisesti. Tämähän tehdään, jotta tätä mekanismia ei käytettäisi tai jota sitä käytettäisiin erityisissä tilanteissa ja se rajoitettaisiin vain tiettyihin jäsenmaihin. Nimen huuto. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Onnittelen esittelijää. Sitten Chick Lunan mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Tässäkin suurella enemmistöllä hyväksytään mietintö. Onnittelen esittelijää. Sitten tässä surjan tässä pitää olla määrä enemmistö nimenhuutoäänestys. Surjanin mietinnöstä äänestetään. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tässäkin suurella enemmistöllä on mietintö hyväksytty. Onnittelen esittelijä. Sitten Charneskin mietintö. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Tylko jedno zdanie udzielamy Vain muutama sananen neuvostolle. Esitetään vastuuvapautta, mutta ei että Toivomme, että yhteistyömme neuvoston kanssa on jatkossa paljon tiivimpää kuin nyt. Tuota, Me äänestämme numerosta 7.33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten numero 12, 20, 38, 46 puolesta, tyhjää, hyväksytty. Sitten 13, 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan. Äänestäkää, olkaa hyvät. Mut 23 tarkistetaan koneella. Äänestys on alkanut. Numero 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 19 tarkistetaan koneella. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, olin äsken väärässä itse. Se oli minun ryhmäni tarkistus, joten en ole puolueellinen. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten seuraava numero kolme raukeaa. 8 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 ja 35 puolesta vastaan hyväksytty. 27 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Sitten tarkistetaan koneella tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18 ja 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 6 puolesta vastaan tarkistetaan koneella numero 6. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytti enemmistöllä. 11.37 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16.30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15.29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17.31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18.32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta. Aivan. Nous votons la résolution sur la Äänestämme tästä vastuuvapaus päätöslauselmasta ja varmaankin muistetaan, että viime kerralla mietinnössä oli otsikko ja siinä oli maininta tästä vastuuvapaudesta ja ehdotan, että tämä otsikko poistetaan ja meillä olisi sitten muita toimenpiteitä. Tässä on varmaankin tapahtunut joku virhe. Kiitos tästä olen tosiaankin sitä mieltä, että tällainen korjaus pitää tehdä. Olisimme varmaan sen tehneet automaattisesti, jotta olisimme tämän hyväksynnän eh, saaneet tähän tekstiin. Kiitoksia tästä huomautuksesta. Ne Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero viisi puolesta vastaan tyhjää, äh, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja koko päätöslauselma esitys nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelen esittelijää. Sitten Sarah Ludfordin mietintö. Tarkistus yhdenmukainen äänestys. Tämä koskee tarkistusta yksi eikä kappaletta kymmenen yksi. Kuka on puolesta tämän ensimmäisen osion vastaan? Ja sitten toinen osio puolesta vastaan, sekin hyväksytään. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme tyhjä, hylätty. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko ö, mietintö puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Päätöslauselma ehdotus äänestys La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut Bauerin mietintö. Seuraavaksi direktiiviehdotus. Meillä on kaksi identtistä pyyntöä. Toinen tulee sosiaaliasioiden valiokunnalta ja toinen taas Schulzin johtamalta parlamentaarikojen ryhmältä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestämme seuraavasta kahdesta ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotukset on hyväksytty. Colleghi, vi prego. Vi prego. Hyvät kollegat, Esittelijä haluaa ilmeisesti käyttää puheenvuoron. Ennen kuin annan puheenvuoron hänelle, minun täytyy antaa puheenvuoro Euroopan komissiolle, jotta saamme tietää, aikovatko he pitää kiinni tästä ehdotuksesta. Olkaa hyvä. Uh, um, Kiitos paljon puheenvuorosta. Komissiokollegio katsoo tämän äänestyksen valossa sitten näitä eri mahdollisuuksia ja sitten, että vetäisimme pois mahdollisesti ehdotuksen jäsenmaiden kanssa. Katsomme, miten sääntöjä itsenäisten liikenteenharjoittajien kanssa noudatetaan ja miten sitä käsitellään. Kiitoksia komission jäsen. Näin ehdotan siis, että 56 artiklan nojalla Beres on pyytänyt puheenvuoroa. Merci, monsieur le président. Je, je... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puhemies. Olin ymmärtävinäni komissaarin puheenvuorosta, että komissio vetää ehdotuksensa pois. Kun olemme tämän äh, hylänneet, niin tätä ei varmasti enää tähän työvaliokunta tarvitse lähettää, jos näin tosiaan on. Io nelle parole della Commissione. Kuulin siitä, mitä komission jäsen sanoi, että tätä mahdollisuutta harkitaan. Jos näin on, niin te olette tietenkin oikeassa, Beres. Jos komission jäsen vahvistaa, että tämä vetetään pois, niin minun edustamani puhemiehistö ei vähe, lähetä tätä mietintöä takaisin vastuuvaliokuntaan. Onko siis nyt näin komission jäsen? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Niin sanoin tosiaankin, että me mahdollisia äh, mahdollisuuksia tutkimme komissiokollegiossa ja siihen kuuluu mahdollisuus vetää tämä äh, takaisin tämä ehdotus. Peres. Monsieur le Président, dans ces conditions... Peres, äh, puhemies, niin tässä ja koska ei olla ihan varmoja siitä, mitä tässä komission vastauksessa, niin 56.3 artiklan pohjalta toivon, että, tai ehdotan, että tämä täysistunto antaa kantansa lainsäädännölliseen ehdotukseen ja hylätään komission ehdotus. Ja toivon, että nyt sitten kaikki äänestävät tämän ehdotuksen, muutetun ehdotuksen puolesta ja täten vahvistavat kantansa. Onorevole Beres, questo nel... Beres, teillä on tähän oikeus. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Puhemies, valitettavasti minun täytyy todeta, että että äh, mahdollisuuksiin kuuluu sekin, että huomenna 20 yhteisvaltio vastaan käynnistyy rikkomusmenettely, joten pyydän, että nimeni otetaan pois mietinnöstä, koska minä en halua olla osallisena tässä. Va bene, c'è una proposta però che ha fatto la tämä ehdotus siis tehtiin ja kuulitte myös Beresin ehdotuksen. Haluan, että nyt joku puhuu tämän puolesta ja joku tätä vastaan. Kuka vastustaa Beresin ehdotusta siitä, että tämä lainsäädäntöehdotus ylättäisiin? Kuka vastustaa siis? Eikö kukaan vastusta? Hyvä. Entä puolesta? On gender. No, no, non è un problema di... Chiedo scusa, colleghi. Anteeksi nyt vain, hyvät kollegat. Työjärjestyksen mukaan tässä ei ole mitään käsiteltäväksi ottama, ottamista, ottamiseen liittyvää ongelmaa, jonka Beres tekee. Eli voitte istuutua. Tämä hoidetaan äänestyksellä työjärjestyksen mukaan. Yksi kollega voi puhua tämän puolesta ja yksi tätä vastaan. Kuka puhuu tämän puolesta? Olkaa hyvä. Mr. President, on a previous occasion... Puhemies, aikaisemmassa tilaisuudessa, kun talo päätti hylätä komission esityksen, silloin direktiivi koski öljyvarantoja vastuuvaliokunnalle, koska komissio ei vahvistanut, että se aikoi vetää pois esityksen. Komission jäsen on valinnut sanansa hyvin huolellisesti. Olen eri mieltä Rova Beresin kanssa tulkinnasta. Tämän pitäisi palata takaisin valiokuntaan, kunnes tiedämme, aikooko komissio vetää esityksen pois vai ei. Bene. L'onorevole Chichester. Chichester puhui siis sitä vastaan, mitä Beres juuri esitti. Nyt annamme puheenvuoron Turuselle. Yes, I would like to speak in favor of proceeding our... Haluaisin puhua sen puolesta, että jatkamme menettelyä viittaan sään kohtaan 57.3 56.3, jos komissio ei vedä pois omaa esitystään, parlamentti palauttaa asian vastuvaliokunnalle äänestämättä lainsäädäntöpäätösmaiseman luonnoksesta, paitsi jos parlamentti puhemiehen ehdotuksesta ja vastuvaliokunnan esittäjän tai poliittisen ryhmän tai ainakin 40 jäsenen pyynnöstä jatkaa ja äänestää lainsäädäntöpäätösmaiseman luonnoksesta. Me olemme pyytäneet, että jatketaan, joten meidän pitäisi jatkaa. Mi pare, care colleghi, care colleghi, care... Hyvät kollegat, työjärjestys on aivan selkeä mielestäni, joten me äänestämme nyt siitä, mitä Beres sanoi nimenhuuto äänestyksen tai kättä nostamalla, kumpaa haluatte. Kättä nostamalla. Äänet puolesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. La proposta on Beresin ehdotus hyväksyttiin. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. Svoboda on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puhemies. Tämä koko äänestys olisi voinut sujua toisella tavoin, jos rova esittelijä olisi noudattanut valiokunta työn tulosta. Toinen että hän tulevaisuudessa tulee tekemään näin. Adesso, colleghe, e nyt, hyvät kollegat, siirrymme äänestämään lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on auki. Äänestys päättyy. La risoluzione. Allora, abbiamo votato. Me äänestimme nyt tämän päätöslauselman hylkäämisestä. Tämä meni läpi äänin 383 263. Joten mietintö on hylätty. Procedura è chiusa. Menettely päättyy. Ja nyt voimme siirtyä eteenpäin. Sommerin mietintöön. äänestämme vastuuvaliokunnan äänistä 155 ääntä yhtenä ryhmänä puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty haluatte tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 48. Siihen liittyy esittelijä Sommerin suullinen tarkistus. Eikö kukaan vastusta tätä suullista tarkistusta? Totta kai esittelijällä on oikeus esitellä tämä tarkistuksensa, jos hän haluaa. Ettäkö halua estellä sitä? Herra puhemies, kysymys on vain kielellisestä tarkistuksesta saksankielisessä versiossa – Muissa kieliversiossa ei tapahdu mitään muutoksia. Kysymys on pelkästään syistä tehtävästä tarkistuksesta. Kysymys siis elintarvikkeista, joita oli pakattu etukäteen, eikä siis valmis pakkauksesta. Kysymys on siis pelkästään saksankielisestä muutoksesta. Allora, ci sono colleghi che... Vastustaako joku kollega tätä suullista tarkistusta? Però colleghi, io non voglio assolutamente... Kollegat, en tietenkään halua vaikuttaa siihen, kuinka toimitte, mutta tässä on kyse tarkistuksesta, joka vaikuttaa ainoastaan kielellisesti saksan kieliseen käännökseen. Mi sembra, mi sembra, mi sembra eccessivo porsi. Minusta on hieman liioiteltua vastustaa tämän kaltaista tarkistusta, joka ei koske sisältöä sinänsä. Mutta totta kai jokainen voi vapaasti päättää, vastustaako jotakin. Pyytäisin äsken vastustajilta vetämään tämän vastustuksensa pois. Joten suullinen tarkistus on hyväksytty. Siitä äänestetään. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan. Tarkistakaamme tämä. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 on hyväksytty. Sitten 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Avete votato tutti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 on hyväksytty. Että kunnolla nostaneet kättä ylös, kun äänestettiin. Pyydän anteeksi, mutta nyt selkeästi käsi ylös. 64 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi olevan hylätty, mutta jos haluatte, tarkistaa, tarkistamme, niin tarkistamme sen kyllä. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. E respinto. Emendamento 73, chi a favore? 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Tarkistakaa, tysä alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys, äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että... No, tarkistakaamme se. Nimenhuoltoäänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 120 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 124 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 130, johon liittyy esittelijän suullinen tarkistus. Niin, tässä tarkistuksessa on kysymys siitä, että merkitään tuotteet, joissa on nanomateriaalia. Tästä olen yhtä mieltä, mutta haluaisin kuitenkin selvittää. Sanoin, että kysymys täytyy, stabi- täytyy olla kysymys stabiilista nanoaineesta, koska on epästabiilia, epävakata nanoaineista, esimerkiksi sokeri, joka on niin hienoa, niin hienoksi jauhettua, että se on koostumukseltaan on nanohiukkaskokoista, ja tämä ei vahingoita elimistöä. Tämän haluaisin tällaisena suullisena lisäyksenä, siis stabiili nanoaines. Vi sono obiezioni? Vastustaako joku tätä? Allora, ci sono, poiché ci sono più di 40... Koska yli 40 kollegaa vastustaa, tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei oteta käsiteltäväksi. Äänestämme tarkistuksesta 130 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Emendamento è respinto. Hylätty. Sitten 152. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 185 puolesta vastaan, tyh- tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. 190 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 193 puolesta vastaan, tyhjä Luulisin, että se on hylätty. 194 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 195 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 210 vastaan. tyhjä hylätty. 212 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 233 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 244 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta 39 tarkistus vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293 nimen huutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. todella laaja enemmistö tämän takana. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Tämä on hyväksytty. Sitten tarkistus 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 ympäristövaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 362 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 86 ympäristövaliokunnan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 ympäristövaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nimenhuutoäänestyksenä 251. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä 252. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 253 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Wilmot pyytää, tai siis suullista tarkistusta, hän saa puheenvuoron. President. Um, Hyvä puhemies. Tämä of origin ähm, poistettaisiin. Eli tässä puhuttaisiin vain maasta tai alueesta, josta tuote tulee. Tämä olisi läpinäkyvämpää kuluttajalle. Ci sono obiezioni? Vastustaako joku? Tässäkin minusta on kyllä hieman liioiteltua puuttua tällaiseen kielelliseen tarkistukseen origin or... No, jos joku tätä vastustaa, niin en voi ottaa tätä tarkistusta käsiteltäväksi. Tästä esitetään kohta kohdalta. 101 tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta. Nimenhuutoäänestyksenä puhe, puhemies korjaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. Sitten toinen osa, sekin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 254 puolesta. Vastaan. Tyhjää. En nähnyt montakaan kässä, kättä ylhäällä, joten toistan puolesta. Esittelijä. Sommer, olkaa hyvä. Kiitos. Puhemies, on tarkistuksesta 101, ensimmäinen osa, hyväksytty ensimmäinen osa ja hylätty toinen osa Tästä syystä minun mielestäni meidän täytyy tarkoituksesta 328 vielä äänestää, koska siinä on kysymys teknisestä sopeutuksesta, joka Lissabonin sopimuksen mukaisesti on toteutettava. Täytyy lisätä käsite Delegated Act komitologian menettelyn sijaan – joten minun mielestäni tästäkin pitäisi vielä äänestää. Ragione, onorevole Somme. Olet aivan oikeassa. Joten otetaan tähän äänestys tarkistuksesta 328 nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Seuraavaksi 254 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksi kuusi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kolme kolme kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 334 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Schulzen numero Saksa Jos puhut Italiaa, niin sitten sujuu paremmin. Menee tässä ehkä liian nopeasti. 311 seuraavaksi äänestyksen puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 267 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 324 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 121 ympäristövaliokunnan puolesta vastaan tyhjää. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125. Haluatteko tarkistaa? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata kaksikymmentäkuusi. Sata kaksikymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Luulisin, että se on hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 336 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 259 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 337 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 268, niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 295 nimenhuutoäänestys alkaa. Olkaa hyvä. Onorevole. Mm-hmm. Thank you, Mr. President. Actually, the EPP... Kiitos. Tämä EPPn tarkistus ja alkuperäinen teksti ne ovat melko samanlaisia, mutta EPPn teksti tai alkuperäinen teksti ei puhu näistä transrasvoista. Ja 144 tätä vastaava kohta on sellainen, josta pitäisi vielä äänestää, vaikkakin 295 hyväksyttäisiin. Sillä transrasvat ovat tärkeä asia monille täällä. Honorable Sommer. Sommer. Ohne eine inhaltliche Debatte. Niin, käytäisiin nyt sisällistä kysym- keskustelua, niin tämä on siis sellainen kysymys, joka on parlamentin hallintoratkaisut niin kuin se nyt on äänestyslistassa. Nyt on niitä tarkistus kansanpuolueelta, joka koskee 29 artiklan yksi kohtaan alakohtaa B ja haluaa poistaa sen. Ja se, mistä eräs Schlüter puhui, on se, joka lisättiin b mutta joka on BA, joten kollega Syytön on sitä mieltä, että lisäys artiklan 9.1 kohdan B alakohdassa on erillinen lisäys, eikä raukea samalla, kun tulee uusi tarkistus, joka koskee tätä kohtaa äänestyslistassa. Minä taas olen sitä mieltä, että pitäisi noudattaa Tabling Officein kantaa, ja minun mielestäni tätä samassa sen pitäisi raueta, jos 295 hyväksytään. Ja olen tästä nyt olevan nyt niin, että mielipiteet ovat tässä täysin erilaiset ja kollega Slyte oli reilu ja ilmoitti minulle tästä asiasta, niin kun sen täällä esille, joten ehdottaisin, että me vielä kerran äänestäisimme tarkistuksesta 144. Allora, onorevole Sommer. Sommer, sanokaapa nyt, onko Schlüter mielestäni oikeassa vai ei? Ei ole oikeassa. Hyvä. 295. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Taisimme jo äänestää tästä. Eli 144 raukeaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Joten nyt äänestämme nelosesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 144 hyväksytty. Pyydän anteeksi. Tässä oli hieman sekannusta. Sitten 312 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ennen tätä tarkistusta meidän olisi pitänyt äänestää 269 tarkistuksesta, jonka pistän äänestettäväksi nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 145 puolesta Nimen äänestyksenä puhemies korjaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tarkistakaa tämä. että nosta kättä ylös. Esittelijä, olkaa hyvä. Niin, meidän pitää näistä tarkistuksesta 300 39. Siinä on kysymys myöskin tästä teknisestä sopeutusta, Delegated Acts. Siinä ragione on... Esittelijä on oikeassa. Äänestäkäämme siis tarkistuksesta 339 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. kolme 3, äh, 146 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 340 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 341 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme kolmetoista. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kolmesta kolmetoista kolmelta poliittiselta ryhmältä kohta kohdalta. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä tämäkin. Sommer. Niin, 313 olemme hylänneet kummatkin osat yhtäisen tämä 140. Votiamo 149. Puolesta. 149 siis vastaan tyhjä hyväksytty. 313 ensimmäinen osa äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 316 ei raukea, vaan siitä äänestetään. 296 nimenhuutoäänestyksenä. Schlüter. Can I microphone? Thank you. So... Kiitos. Tämä koskee artiklaa 31.3 EPP halusi poistaa pakollinen PDE. Me haluamme äänestää puolesta. Ja näin ollen 314 puolestaan esittelijä ja muuttaa artiklaa 31.3a uudeksi ja sen takia tätä, tämä ei jää pois, jos nyt tämä hyväksytään. Prima si vota e poi si vede. Ensin pitää äänestää ja sitten katsomme, mitä tapahtuu. Eikö niin? 297 seuraavaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 314. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä esittelijä. Puhemies, 316 sitä ei olisi äänestää, koska 316 raukeaa, jos tarkistus 313 hyväksytään. Tarkistus 313, sitä äänestettiin kahdessa osassa. Anteeksi, minä erehdyin, minä erehdyin. Bene. Una volta tocca a noi, una volta tocca... Joskus me olemme väärässä, joskus te. Näin se menee elämässä. Seuraavaksi 158 ja 162 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 300 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme, neljä, kaksi raukeaa. Samoin 166. 171 puolesta. Vastaan. Hylätty. 290 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 270 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 271 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 325 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 291 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 178 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 raukeaa, näin ollen. 301 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 346 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 348 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 349 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 191. Esittelijä Sommer. Olkaa hyvä. Puhemies, sanoitte, että äänestyksessä 346, että se oli hylätty. Uskon, että arvio oli väärä. Tässä on kysymys teknisestä sopeutuksesta. ryhmät olivat tästä yhtä mieltä. Pyytäisin, että tästä äänestettäisiin vielä kerran. 346. Otetaan 346 uudestaan. Tarkistetaan se. Äänestys alkaa. 346. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Ei ragazzi, ma se non alzate le mani, io capisco che... Jos ette nosta kättä ylös, niin Ymmärrän kyllä, että olette väsyneitä, mutta jos ette nosta kättä ylös, niin en voi tietää, mihin pyritte. Seuraavaksi 191 nimenhuuto äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Äänet menevät tasan, joten tätä ei hyväksytä. Sitten 303 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 302 nimen huutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 322 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 304 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 317 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 276 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty. 277 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 262 321 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava raukeaa. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta. 256 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 318 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 318. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Kaksi neljä kuusi, kaksi neljä seitsemän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 319 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 319 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 285 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 308 puolesta. Puolesta 308. Kuka puoltaa 308? Entä vastaan? Kysyin, kuka puoltaa 308? Entä vastustaa? Selvä. Tarkistakaa me sitten 285. Äänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme nolla kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 309 nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 2, 3, 239, 329 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 330 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi nimenhuutoäänestyksenä muutettu teksti, komission teksti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. äärimmäisen laajalla enemmistöllä tämä saa tuen taakseen. Kiitoksia esittelijälle yhteistyöstä. Hetki pieni, hetki pieni. Nyt lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tähänkin saatiin laaja enemmistö tämän taakse. Puheenvuoro Döl. Hyvä puhemies, koska kello on jo aika paljon, niin pyytäisin, että vielä 20 20 ja taloushallinnoinnista äänestetään nyt ja muut siirrettäisiin torstaille. Jos sekään ei riitä, niin ollaan sitten perjantai-aamun asti. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta, dell'onorevole Doll? Vastustaako joku Doolin ehdotusta? Jos ei, niin hyväksyn sen, koska mielestäni nämä kaksi seuraavaa mietintöä ovat poliittisesti äärimmäisen tärkeitä. Tässä lähdemme nyt liikkeelle siis EU 2020 äänestyksestä kohta kolme, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Chi contro, chi vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. La votazione chiusa. Äänestys päättyy.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 laajalla enemmistöllä nimen, äh, päätösasmaesitys menee läpi. Onnittelut allekirjoittaneille ja koko parlamentille. Seuraavaksi taloushallinto. Kaksi tarkistus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi kohta yksi, ensimmäinen osa. Vasta, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 12. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa alkaa. Äänestys päättyy. Laajalla enemmistöllä hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Tämä ei ole nimenhuutoäänestys. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 31 kohta kohdalta ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys. Ei sittenkään, ei sittenkään. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kokonaan luonnos esitys. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. todella laajalla enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut Dolille. Haluaisin nyt ehdottaa, että äänestämme talous rahoitusnäkymistä erityisvaliokunta. Tässä on yksi äänestys ainoastaan. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Kariforum, valtuuskunta, Nimitysehdotukset ään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Ja hyvää ruokahalua kaikille. Kiitos.